lista sitten julkistetaan Euroopan parlamentin kotisivuilla, jossa se on jo käytettävissä. Toivotan kaikille kollegille hyvää kotimatkaa, rauhaista yötä ja istunto on päättynyt.